joka, jonne pääsen sulle, että Pyydän kaikkia teitä tukemaan tätä rauhallista mielenosoitusta, jotta myöskin pystymme osoittamaan muille kansan, Gazan ihmisille, että heitä ei ole kansainvälinen yhteisö unohtanut ja että me kovasti otamme etäisyyttä Israelin uhista jälleen puuttua rauhanomaisiin toimiin, niin kuin he tekivät viisi vuotta sitten, jossa useammat ihmiset kuolivat. Haluaisin myös sanoa neuvostolle, nyt meidän täytyy ryhtyä toimiin, että me kykenemme muutama kurssia tässä tällä surullisella alueella. Kiitoksia näistä tiedoista. Tiedotan teille, että 15. kesäkuuta 2015 on perustettu uusi poliittinen ryhmä, kansakuntien ja vapauksien Eurooppa, ENF. Ryhmässä on 36 edustajaa. Ryhmän perustamisilmoitus on toimitettu minulle työjärjestyksen mukaisesti. Puolan viranomaiset ovat